Böge, pari seikkaa erityisesti budjettikohdat Frontexille ja turvapaikka tukivirastolle. Lisäystä näissä kohdissa taitaa olla, mutta meillä on edessä uusia haasteita, eli vastaavatko nämä budjettikohdat nyt niihin haasteisiin, joita meillä on, vai tulisiko meidän keskustella uudestaan tilanteesta lähipäivien aikana? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Todellakin. Tämä on äärimmäisen monimutkainen ja vaikea kysymys ja kun tämä kysymys minulle näin esitettiin, niin haluaisin viitata siihen, mikä on tehtäväni, kun Intaan osalta esitän budjettikantoja. Haluaisin sanoa seuraavaa neuvotteluissa monivuotisissa rahoituskehyksistä 2014-2020. Minun muistini mukaan ja olen ollut täällä vuodesta 1989, niin nämä taisivat olla hankalimmat neuvottelut ikinä monivuotisista rahoituskeyksistä. Jokainen meistä tietää, että rahoituskehykset todella ovat tiukilla Pitkälti voidaan sanoa, että parlamentti joutui äänestämään kompromissin puolesta parlamentin enemmistö, koska koikeimmalta tasolta tultiin vastaan siinä vaatimuksessa, että halusimme enemmän joustoa budjetin vuosien välillä. Mutta neuvotteluissa budjetista vuodelle 2015 yksi neuvoston taso ei enää muistanut, mitä toinen taso oli vähän aikaisemmin parlamentin kanssa sopinut. Joissain näissä kysymyksissä komissiokaan ei nyt aina ollut niin valtavan suureksi avuksi. Ja sitten pitkän soutamisen ja huotamisen jälkeen olisin kuitenkin sitä mieltä, että – pystyttiin vähän justeeraamaan tätä pakettia niin, että saatiin tuettua Junckerin suunnitelmaa. Ja ajatellen muita ohjelmia, joita saadaan eurooppaista lisäarvoa, on myös otettu huomioon, kuten 2020 ohjelma ja jotkut liikenteen infrastruktuuriverkostot, mutta henkilökohtaisen arvioni mukaan nyt käsillä on suurin haaste EU-ssa 25 vuoteen. Ja tehdäänkö nyt vähän jotain pakolaisrahaston osalta ja Frontexin osalta? Tämä ei taida nyt mitenkään riittää. Eli haaste, joka meillä on edessämme ja voimme pitkään keskustella siitä, kuka on tehnyt virheitä missäkin ja mistä tämä kaikki johtuu. Mutta tällainen keskustelu ei auta meitä edistymään, mutta varmasti voimme keskustella näistä aiheista, kun haluamme pidemmän aikavälin arviointia, missä mennään yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Onkohan kaikki tehty oikein kehityspolitiikassa? Olisiko niin, että pidemmällä aikavälillä tulisi kehitellä uudenlaisia strategioita, jotta ei vahvistettaisi sitä ongelmaa, joka on esillä monissa valtioissa. En halua puhua tästä aiheesta sen enempää, mutta näen kyllä, että tällainen keskustelu on aivan välttämätöntä. Lisäksi ajattelisin, kun ajatellaan budjettimenettelyä 2016, pitäisi ajatella muutakin kuin sitä, mistä budjettikohdissa keskustellaan. Ajatella EUn haasteita lähivuosina. Meillä on nyt uudenlaista siirtolaisuutta, johon kukaan ei osannut oikein valmistautua. Siksi haluaisin tässä sanoa, että kysymys, joka tulee nyt esiin näiden tapahtumien takia, on se, ajammeko edelleen yhdessä niitä yhteisiä arvoja, jotka ovat perustamissopimuksissamme, perusarvoja, suojellaanko niitä edelleen oikeutta hakea ja ottaa sota-alueita pakolaisia vastaan ilman lisäkysymyksiä. Lisäksi keskusteltaisiin siitä, miten suhtaudutaan yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan ja siihen ongelmaan, että kohdataan jossain kolmansissa maissa – jotkut maat sanovat, että älkää ottako vastaan ihan kaikkia meidän maamme tyhjenee, eikä meillä oli mahdollisuuksia kehittää omaa maatamme niin kuin haluaisimme. Tässä on todella ongelma ja keskeinen kysymys siinä. Onko todella niin, että Euroopan unioni edelleen yhdessä suojelee näitä perusarvoja? Vai halutaanko antaa mahdollisuus tällaiselle populismille, joka on kansallismielistä usein. Tässä muutama miljoona budjetissa ei auta mitään, vaan tässä on kyse perusarvoistamme, mitä poliittista johtoa me tarvitsemme ja niin edelleen. Ja jos tässä ei onnistuta, niin tämä voi romahtaa, koska tässä on muutama seikka, josta ei voida joustaa. Eurooppa rakentuu kompromissien varaan. Jokainen täällä vähän pidempään ollut tietää tämän. Joskus kompromissit ovat hankalia, joskus joutuu antamaan enemmän kuin haluaisi. Mutta jos tällaisessa kysymyksessä lähdetään liikkeelle hankalien kompromissien ja myöntymysten kautta, niin ei voida ajatella, että ne, jotka eivät osallistu euroon, eivät pääse mistään päättämään. Tässä pitää ajatella perusperiaatteitamme. Muuten emme ole uskottavia. On ajateltava sitä, mitä on työstetty viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Ja siksi meidän pitäisi ajatella, kun määräaika budjettivaliokunnassa taitaa olla, tors, taitaa olla torstaina kolmas päivä kello 12, eli ryhmissä voidaan vielä vähän aikaa pohtia sitä, miten budjetti budjettimenettelyä, kun budjettipolitiikka mielestäni on politiikkaa, joka on välitty sitten näihin lukuihin. Mitä tehdään päätöksille tällä hetkellä? Miten voidaan päästä vaikuttamaan budjettikohtiin ja poliittisen keskustelun, jota käydään? Myös tämä siviilisuojelukysymys. Monet ovat toimineet tämän asian puolesta, mutta se on vapaaehtoinen asia, johon jäsenvaltiot vapaaehtoisesti voivat osallistua – tärkeä väline hankalana siirtymäkautena, mutta ei se yksin riitä. Ja siksi minun pyyntöni olisi, että sen lisäksi, mitä nyt äänestetään, monissa kysymyksissähän meillä on konsensus, pitäisi pohtia myös sitä, voiko Euroopan unioni pysyä toimintakykyisinä. Se on aivan kiireellistä välttämätöntä, koska paljon huolta aiheuttaa kehitys monissa jäsenvaltioissa, koska jos juna näin jatkaa tietä, niin silloin sortuu se, mitä on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana saatu aikaiseksi. Kiitos. Yes, point of order. Niin, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Our colleague has spoken very... Kollegi, puh, kollega puhui hienosti kymmenen minuuttia ennen äänestystä. Täällä on suurin osa ihmistä paikalla. Haluaisin omalta osaltani pyytää 90 sekuntia, sekuntia näihin asioihin vastaamiseksi ennen seuraavaa äänestystä. Ei ehkä tänään, mutta jonakin toisena päivänä. Vain 90 sekuntia. Se on 15 prosenttia sitä ajasta, jonka kollega tässä juuri sanoi. Minä tulin tänne kyllä äänestämään. En tiennyt, että täällä on odotettavissa 10 minuutin puheita. Thank you, uh, so- Kiitos. Yeah, I do it now. There... Mä no voin sen nytkin tehdä. Täällähän on ongelmia. Ja ongelmat ratkaistaan paremmin kansallisella tasolla. Ja se, mitä viimeaikaiset tapaukset ovat osoittaneet, on se, että Euroopan unioni ei pysty tekemään yhtikäs mitään, jo, jolla olisi jotakin tolkkua. Maahanmuutto on erittäin ristiriitainen asia. Haluaisin vain yhden asian tässä tehdä selväksi tilastojen mukaan, ne julkaistiin kolme päivää sitten meidän maassamme, joka on vähemmän kuin puolet Saksan pinta-alasta olemme hyväksyneet 8 miljoonaa maahanmuuttajia vuoden 1997 jälkeen, jolloin Labour-hallitus todella teki aika vaarallisen kokeen, josta koskaan ei puhuttu brittiin väestölle, eikä nytkään siitä puhuta. Turvapaikka pyyntöjä, ja, ja pyyntöjä joiden mukaan tuota vastaan 4 miljoonaa syyrialaista ja samankaltainen määrä Afrikasta. Tämä on aivan, mahd, on aivan mahdotonta, että katsomme tätä tilannetta puhtaalta pöydältä, kun meillä on jo 8 miljoonaa otettu vastaan enemmän kuin koko Ruotsin koko väestö tai Tanskan jos konsensusta ajatellaan, niin mitään konsensusta ei ole. Ja se johtuu siitä, että EUn politiikka on epäonnistunut täysin melkein kaikilla saroilla. Alkaen eurosta se on suurin taloudellinen tuomiopäivän kone, joka aiheuttaa vain kärsimystä. Ja nyt juuri kuulimme 10 minuuttia puhetta, jolla kielletään todellisuus. Mitään konsensusta ei ole myöskään Euroopan parlamentissa. You had your 90... Arvon kollega, kiitos paljon. Saitte 90 sekuntia, ne niin tämä ei ole keskustelu. Ja tässä mennään pidemmälle kuin mitä kansainvälisen valio, kaupan valiokunnan toimialassa on. Mutta siirrytään nyt äänestykseen. Lausunto vuoden 2016 budjetista, kuten joka vuosi. Äänestyksessä on kaksi osiota. Ensin tarkistukset lausuntoon ja sen jälkeen tarkistukset budjettiluonnokseen 2016, joten jokaisella on kaksi äänestyslistaa. Ensin tarkistukset tähän lausuntoluonnokseen. And I will start with... Lähdetään liikkeelle tarkistuksesta numero viisi. Puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus numero yksi puolesta vastaan tyhjä. Vähän epäselvä tilanne tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus yksi. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus numero kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus neljä on vedetty pois. Tarkistus kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Tarkistukset 4 ja 6 katetaan sillä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero 8. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12. Puolesta vastaan tyhjää. Täytyy ne tarkistaa. Äänestys alkaa tarkistus 12. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksitoista raukeaa, niinkö? 10 raukeaa. 9 samoin. Seuraavana tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi numero 4 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistuttaisin mielelläni. Kompromissitarkistus neljä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vaittelut. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja sitten loppuäänestys lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos ja onnittelut esittelijälle. Ja sitten päästään toiseen äänestysluetteloon. Budjetin tarkistukset Ensimmäinen tarkistus 6600. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus. Annan puheenvuoron Stilebökelle. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kesätaukoahan me jo keskustelimme tästä aiheesta ja silloin me keskustelun päätteeksi totesimme, että että poliittisten analyysiimme pohjalta haluamme, että näitä varoja lisätään, mutta samanaikaisesti oli hiukan epäselvää, miksi suhde maksusitoumusten ja maksumäärärahojen välillä on kehittynyt niin kuin on kehittynyt. Halusimme asettaa osan varoista varantoon. Nyt vedän tämän esityksen pois, koska olen saanut sen käsityksen tänne komissioon esittänyt meille riittävästi perusteluja sille, miksi se haluaa että sillä on ollut ongelmia tiettyjen yhteistyökumppanien kanssa ja komission mukaan nämä ongelmat on nyt laajalti jo ratkaistu, joten mm, ajatellen kompromissiesitystä neljä siinä nämä asiat on vielä otettu esille ja ehdottaisin, että nyt varoja lisättäisiin asianmukaisesti, mutta luovuttaisiin tästä varauksen luomisesta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon esittelijä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, äänestetään suullisesta tarkistuksesta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 6601. Ai se raukeaa. Anteeksi. 6602. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mieluummin tarkistuttaisin tämän. Äänestys alkaa 6602. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppu. Äänestyskone äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistukset on hyväksytty. Lausuntoon kiitos paljon. Kiitos esittelijälle ja onnittelut. Tähän päättyvät tämän päivän äänestykset. Kiitos. I will take a moment uh, to wait for the colleagues. Odotamme hetkisen, että kollegat voivat poistua nyt salista niin halutessa. No, Just to select which are my papers.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 thank you very much. Uh, I, uh, I will uh, pass now to... Kiitos oikein paljon. Siirrytään kohtaan seitsemän esityslistalla. Euro oli YKssa. Miten EUn ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin? Valmistelijana kollegamme Ska Keller. Hän edustaa vihreää ryhmää. Nyt käsittelemme lausuntoluonnoksen. Siinä katsotaan kapainvestointiulottuvuutta YKn järjestelmässä. Annan puheenvuoron nyt esittelijällemme, edustaja Skakellerille. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos kollegoille. Meillä on todellakin ilo esitellä tämä lausunto teille. Niin kuin tiedätte, lausunnoissa tila on rajallista, joten tämä on aika pieni teksti, mutta voitte tehdä tarkistuksia niin paljon kuin haluatte. Ja totta kai me tässä noudatamme herra Paavo Väyrysen mietintöä, joka tekee ulkoasevaliokunnassa tästä asiasta mietinnön. Kysymys on EUn roolista YKssa. Jos tätä ajatellaan, niin kauppa ei varmaan ole ensimmäinen asia, joka nousee mieleen, mutta kauppa kuitenkin on mukana monissa EUn YKn politiikan alueissa, eri järjestöissä, työryhmissä, päätösauselmissa, ja se on myöskin tällainen äh, alaa, joka koskee monia eri asioita. Se koskee muun muassa kehityspolitiikkaa ja kehityspolitiikan poliittista johdonmukaisuutta, joten se on myöskin hyvin tärkeä osa EU-politiikkaa YK puitteissa. Tämä on hyvin erityinen vuosi vuonna 2015, jolloin puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista, jotka tullaan hyväksymään YK yleiskokouksessa. Ja totta kai meillä on YK ilmastohuippukokous Pariisissa myöhemmin tänä vuonna – ja kaikki nämä kysymykset liittyvät hyvin pitkälti kauppaankin. Ja kaupalla voi olla tärkeä rooli kestävässä kehityksessä, mutta se voi myöskin vaikuttaa päinvastaisesti, jos sitä ei hoideta asianmukaisesti, mikä on myöskin asia, joka on syytä ottaa esille tässä lausunnossa. Ajattelen myös ilmastonmuutosta monia haasteita, sillä kauppa lisää, tai se todennäköisesti lisää päästöjä tavalla tai toisella, joten meidän täytyy vastata tähänkin haasteeseen kauppapolitiikassamme. Haaste on myös siinä, että kaupalla voi olla vaikutusta sellaisiin kysymyksiin kuin elintarvikekriisi, joka oli vuonna 2008, joka vuoksi miljoonat ihmiset maailmassa näkivät nälkää. Ja voimme myöskin katsoa, mikä markkinoiden rooli oli tässä elintarvikekriisissä, joten meidän on varmistettava se, että kauppapolitiikka, jota EU harjoittaa, tukee kestävää kehitystä eikä ole este sille. Tämä on siis se henki, jossa olen luonnostellut näitä suosituksiamme tässä lausunnossa. Mainitsin vain muutamat niistä. Ensimmäinen liittyy veron kiertoon, veronmaksun välttämiseen ja Tämä on asia, jonka parlamentti otti esille ennen äh, kesätaukoissa. Todettiin, että on tärkeää, että äh, veronkierron osalta todella pitäisi puuttua äh, tähän kysymykseen, joka liittyvät investointien käyttämiseen veronkiertoon. Ja sitten mm, YK naistohjelmassa on esitetty erinäisiä poliittisia toimia, joilla varmistetaan se, että naiset eivät jää Syrjän yhteiskunnassa, vaan että voidaan katsoa, että he voivat selviytyä muuttuvasta sukupuoliroolista, joka liittyy muuttuviin yhteiskuntiin ja niissä tapahtuvaan sukupuolten välisen tasapainon muuttamiseen. Ja tämä on myöskin asia, jota voidaan käyttää kauppapolitiikassa tiettynä viitepisteenä, ja tämä on asia, jota varmasti monet kollegatkin haluavat ottaa esille, mutta niin kuin tiedätte, minulla on tilaa rajallisesti tässä lausunnossa. Vielä yksi asia, jonka olen ottaa esille, joka on näistä seitsemästä, jotka on ottanut, on se, että kaup- liike ja ihmisoikeudet. YK on jo luonut perusperiaatteet, jotka koskevat liike ja ihmisoikeuksia, ja se on parhaillaan laajentamassa näitä suuntaviivojaan ja lisäämässä niihin yksityiskohtia, ja EU pitäisi aktiivisesti toimia siinä, että niistä tehtäisiin sitovampia ja että niitä sovellettaisiin kauppasopimuksissa, koska EU on tärkeä kauppakumppani monille kehittyville maille ja tältä osin me olemme tärkeä sidosryhmä ja voimme saavuttaa paljon. Olemme ottaneet huomioon myöskin ulkoasevaliokunnan mietinnössä ehdotuksen siitä, että luotaisiin tällaisen kestävän neuvosto YK. Tämä on kenties jota voitaisiin ajatella. Uskoakseni oli tehdä hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa ja meille on tärkeää korostaa johdonmukaisuutta kaupan ja kehityksen politiikkojen välillä ja ajatellen sitten myöskin näitä kehityspolitiikan tavoitteita, jotka YK tulee hyväksymään. Pyytäisin kollegoja katsomaan lausuntoa, esittämään ajatuksiaan ja kommenttejaan ja tarkistuksiaan. Haluan kiittää jo nyt tarkkavaisuudestanne ja haluan myöskin kiittää henkilökuntaa, sihteeristöä tärkeästä avusta siinä, että tämä lausunto saatiin aikaan – joka oli valmiina juuri ennen kesätaukoa saatavilla. Kiitos oikein paljon näistä kommenteista. Kääntyisin nyt ensin varjoesittelijöiden puoleen. EPPn puolelta varjoesittelijä on Kelly. En tiedä, haluaako joku puhua hänen puolestaan. Ilmeisesti S- ja D-ryhmästä edustaja Maurel. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on lyhyt teksti, mutta se muistuttaa meitä tärkeistä peruskysymyksistä, erityisesti sitoumuksestamme moninkeskisyyteen ja YKn järjestelmään. Joten tässä mielessä voimme pitää Skakellerin työtä tervetulleena. Hienoa, että hän tekee ehdotuksia, joiden pohjalta – EUn kauppapolitiikassa pitäisi ottaa huomioon YK tavoitteet, taistelu ilmastonmuutosta vastaan, kestävyys ja ihmisoikeuksien puolustaminen. SED-ryhmän nimissä pitäisin hyvänä myös sitä, ettei jätetty huomiota meille tärkeitä kysymyksiä. Veropetosten veron kierron vastainen taistelu on keskeinen huolenaihe meille tällä hetkellä. Tällä saralla varmasti joudumme ottamaan kantaa lähikuukausien aikana. Ja lisäksi vielä mainitsitte pysyvän riitojenratkaisutuomioistuimen. Jos se saadaan aikaiseksi, se pitäisi sisällyttää YK-järjestelmään. Enää pitäisi kunnioittaa monenkeskisyyttä. Se on hyvä asia. Vielä pari seikkaa lisänä. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että Joskus meidän on katsottava sitä, onko EUn kauppapolitiikka sellaista, että siinä kunnioitetaan ilon standardeja. Ilon standardit ovat meille hyvin tärkeä asia. Ja sitten toiseksi vielä kauppasopimukset, joita solmitaan kolmansien maiden kanssa, jotka ovat vähemmän kehittyneitä, pitäisi saada solmit tuo vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaisesti niin, että niistä on hyötyä näille maille, jotka voisivat näin kehittyä enemmän tässä ryhmämme tärkeimmät näkemykset. Ehkä teemme tarkistuksia, tämän lyhyt teksti, mutta oikein hyvä, kiitos. Kiitos paljon. ESR-ryhmän nimissä Emma Clarkin. Thank you, President. And, uh, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä, joka on siitä työstä, että hän on tehnyt, koska hän joutui tekemään se jopa kesätauon aikana, mikä ei varmaankaan ole ollut helppoa. Mutta on tärkeää, että me kansainvälisen kaupan valiokuntana otamme kantaa tähän mietintöön, jota laaditaan ulkovalikunnassa, vaikkakin olen osittain sitä mieltä, että se rooli, jota esittelijä on osoittanut YK, on ollut hiukan liioitteleva tietyillä alueilla ennen kaikkea ajatellen tästä kansainvälisestä kaupasta ja nimenomaan TTIPistä, josta olemme puhuneet ennen kesätaukoista ja päästy lopulliseen kantaan. Olemme puhuneet, siitä pitäisi olla täydellinen vaikutusarvio ennen kuin tätä asiaa tullaan viemään eteenpäin ja pitäisi katsoa, miten tämä menisi eteenpäin. Ja lisäksi en usko, että olemme kenties riittävästi viitanneet siihen, miten tärkeää investoinnit ovat olleet, mikä merkitys niillä on kehityksessä. Ajattelen nimenomaan viimeistä kymmentä vuotta eh, nimenomaan nousevissa talouksissa, koska, eh, anteeksi, kaikkein vähiten kehittyneissä maissa, koska ne maat tulevat nyt päästä mukaan kehitykseen ja investoinnin suojelumekanismien osalta on hyvin tärkeää se, että taataan se, että tätä kautta nämä maat voivat saada ne investointeja tarvitsevat, mutta kenties kehittää tällaisia oikeudellisia normeja silloin, kun niitä ei välttämättä olla näin, ole näissä maissa. Kuitenkin YKlla totta kai on roolinsa siinä, että se voi varmistaa sen, että maat sana vakuutuneeksi siitä, että niille on hyötyä olla mukana enemmän kaupassa ja investoinnissa, ennen kaikkea kehittyvissä, kehittyvät maat. Ei tämä koske pelkästään yksityistä, julkista sektoria, vaan myöskin yksityistä sektoria. Pidän hyvänä sitä, että YK on mukana siinä, miten se on katsonut yksityisen sektorin roolia viime vuosina. Ja tämä on johtanut eh, tuloksiin investointien ja kehityksen osalta kauppasuhteet pitäisi saada tasa-arvoisiksi niin, että nämä kehittyvät maat pääsisivät ulos tästä köyhyysloukusta, jossa ne ovat, ja että voimme varmistaa sen, että me autamme parhaamme mukaan niitä. Meillä pitää olla myös hyvin erilaista keskustelua keskenämme maataloudesta, maataloustuista ja siitä, miten me jatkamme tai emme jatka niitä, niin että saadaan tätä eroa poistettua. Mutta Minusta on tärkeää katsoa, miten kauppa voidaan katsoa, voidaan edistää, katsoa edistämään sitä, että päästään köyhyydestä. Ja minä toivon, että YK ottaa tämän esille. Jonakin asianhan pitää keskittyä tulevaisuudessa. Ja odotan mielenkiinnolla tarkistuksien tekemistä kommenttieni mukaisesti, niin että saamme tämän vietyä menestyksekkäästi lävitse niin, että voimme auttaa kehittyvämäitä tulevaisuudessa kaupan kautta. Uh, thank you, Emma, and now... Kiitos, Emma. Altoryhmän nimissä. Merkisakke. Thank you. Um... Kiitos. Katsoisin tätä yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Tästä on keskusteltu AFETissa ja siellä varmasti suurin osa sisällöstä liittyy AFETiin. Olin myös AFETin jäsen, joten katso vielä sitä, mitä teen AFETissa, mitä täällä, mutta uskoakseni kyllä EUlla pitäisi olla YKssa vankempi rooli. Paljon on parantamisen varaa, joten haluan Mielelläni tutusta yksityiskohtaisemmin Skaa Kellerin työhön ja palaan asiaan mahdollisimman pian. Kiitos oikein paljon. EFDDn nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Minusta Rova Keller on todella hyvin sitoutunut tämän valiokunnan jäsen, erittäin merkittävä jäsen ja on todellakin kunnia, että hän on täällä jäsenä, mutta en kuitenkaan ole yhtä mieltä kaikista asioista, jotka hän tänne on kirjannut. Haluaisin kuitenkin tarttua niihin alueisiin, joista olen yhtä mieltä, ja minä pidän todella suuressa arvossa päinvastoin kuin ESN edustaja sitä, että korostetaan yhdistyneitä kansakuntia mekanismina. Minä olen paljon enemmän YK puolella aloitteissa, niiden käynnistämisessä YKssa, kuin että niitä käynnistettäisiin Euroopan unionin kautta. Mutta on toinenkin syy tähän. <clears throat> Se, että minun maallani on pysyvä paikka turvallisuusneuvostossa, ja vaikka EU jatkuvasti uhkaakin, tuo pysyvä jäsenyys on säilynyt ja veto-oikeus, mutta Euroopan mielestä meillä on 28 poisjäsentä eikä ole mitään veto-oikeuksia. Tämä on todellakin masentavaa, että ECRn edustaja, joka edustaa myöskin Britannian hallitusta ja osa hallitsevaa puoluetta, ei näytä pitävän arvosta tätä, mutta ehkä aikaa myöten. No sitten, tämä perustavaltoinen kysymys, joka liittyy kauppapolitiikkaan, Olen aika kriittinen, äh, ajatellen sitä, mitä ECRn koordinaattori on sanonut, mutta hän on aivan oikeassa todetessaan, ja kirjoitin tämän ylös, mitä hän totesi, mutta en pyri vääristämään, mitä hän sanoi. Eli että kauppa on suuri tapa saada kehittyvät maat parempaan tilanteeseen ja niin edelleen. Mutta minusta ongelma kauppapolitiikassa, niin, niin sanotussa kauppapolitiikassa on se, että kauppapolitiikka voi olla mitä tahansa, mitä sillä halutaan tehdä. Kauppapolitiikka voi vain olla tapas todeta, että minulla on tiettyjä tavoitteita ja minä haluan, että kauppaa käytetään välineenä, sanoisin jopa aseena näiden toimeenpanemiseksi, mutta meidän on kuitenkin todettava, että siis tämä on se, mitä tapahtuu, ja ongelma onkin, että jos kauppaan yhdistää valtaisan määrän poliittisia tavoitteita, silloin jos kauppa estyy tai sitä, sen vaike- vaikeutuu, on vähemmän kauppaa, silloin sillä on vaikutusta, joka koskettaa kehittyvää maa, kehittynyttä maailmaa. Siis, että jos on enemmän kauppapolitiikkaa, kaupan politisointia edistetään, niin sillä on hintansa, sillä on vaikutuksensa. Ja tämä on asia, joka pitäisi myöskin ymmärtää. Ja sitten haluaisin lopuksi vielä todeta, en halua nyt toistaa argumentteja, jotka liittyvät TTIPiin, mutta haluaisin todeta, että meidän kannalta me katsottuna on yksi alue, joka tähän liittyy, ja josta olen hyvin pitkälti samaa mieltä, on, on tämä toinen mainita, että pitäisi olla tällainen Äh, siis kohta viisi tässä näissä suosituksissa, että pitäisi olla kiinnostuneista käsitellä kansainvälinen sovittelutumistuin, ja se pitäisi olla YK puitteissa sen sijaan, että se olisi EUn kautta. Koska useimmissa maissa on hyvin erilainen oikeusjärjestelmä kuin on Isossa Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kiitos oikein paljon. Ennäfryhmä. ryhmä Onko esittelijä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Oui, merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, niin täällä Euroopan parlamentissa on uusi ryhmä, jota täällä tänään edustan. Minusta tässä tekstissä tulee esiin tärkeitä kysymyksiä. Lissabonin sopimuksen jälkeen, vuoden 2009 jälkeen, minusta tuntuu, että kaikki EUn toimet eivät ole olleet sellaisia, joita olemme toimaneet. Köyhyyden vastainen taistelu eteläisemmissä maissa – Meidän pitäisi auttaa näitä maita kotona, omissa maissaan. Jos ajatellaan tilannetta Euroopassa tällä hetkellä uhkaa, joka TTIPistä tulee, niin tämä luo vielä lisää ongelmia 28 jäsenvaltiolle. Joten näitä maita tulisi kyllä auttaa, mutta ilman polkumyyntiä sosiaalista tai verotuksellista sellaista. Pakistanissa esimerkiksi nähtiin tämän tehdaspalon yhteydessä, että näiden maiden kanssa on solmittu sopimuksia. Mutta tämä on samalla ollut haitallista tekstiiliteollisuudelle meillä Euroopassa. Lisäksi voitaisiin ajatella, mitä mahdollisuuksia voidaan luoda ranskalaisille yrityksille, mutta pitää antaa eurooppalaisille maille mahdollisuus ajaa omaa ulkopolitiikkaa. Kiitos. Pahoittelen Guen jäsenille. Minulla ei ollut täällä varjoesittelijän nimeä, siksi en mennyt tavallisessa järjestelyksessä. Helmut. Näinpä saan kuitenkin tilaisuuden puhua EFDD ja ENF-kollegojen jälkeen. Ja haluankin sanoa, että pidän arvossa ehdotusta, jonka esittelijä on tehnyt, ja haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä, mutta minun on korostettava sitä, että ensimmäisen kerran, ainakin nyt kun olen ollut parlamentin jäsen, tämä on ensimmäinen kerta, kun INTA Valikunta voi esittää lausuntonsa AFETin vuosikertomukseen, joka koskee yhdistettä, yhdistettä kansakuntia. Siis tällä tavoin meillä on tilaisuus koota eri valiokunnista mielipiteet, joilla voidaan rikastuttaa tätä ulkoasevaliokunnan mietintöä. Nyt haluaisin kiittää myöskin lausunnon laatiaa siitä, että on pyrkinyt keskittymään niihin asioihin, jotka koskettavat kansainvälisen kaupan valikuntaa mikä oli kovinkaan helppoa. Esimerkiksi perussopimusvaliokunnassa, jossa olen varjoesittelijä, me, meidän täytyy löytää tapa, jolla valikunta todella käsittelisi olennaisia kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan siihen erityisluonteeseen, joka on tällä valikunnalla, joka on antamassa siis asian käsittelystä vastaavalle valiokunnalle, joka on ulkoasevaliokunta. Minusta meidän tulisi myöskin intavaliokunnassa enemmän katsoa, mikä on kansainvälisen kauppapolitiikan rooli Euroopan unionissa, pitää mielessä, että YK-järjestelmä on tällainen tasapainoinen kokonaisuus, jossa on kysymys organisaatioissa ajavat jäsenvaltiot, jossa on myöskin sitten alueellisia järjestöjä ja alueelliset järjestöt EUlla, sillä on erityisiä oikeuksia verrattuna muihin alueellisiin järjestöihin, joka tekee meistä myöskin vastuullisia YK peruskirjan mukaisesti. Meidän pitää katsoa, että kansainvälinen kauppa edistää rauhaa, turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Ja tässä meillä on tiet, tiettyjä asioita, jotka on nyt esille tässä paperissa, mutta niitä voitaisiin kenties rikastuttaa muutamilla ajatuksilla. Kun esimerkiksi puhumme siitä, että mitä, mitä maansieppaamisen osalta, mikä voisi olla kansainvälisen kaupan rooli siinä, että kaikki saisivat yhtäläisyyttä, mahdollisuudet myöskin, että maatalous, joka ei saa tukea, että siltä saataisiin tukea, että että ei tuhottaisi markkinoita, että olisi enemmän maataloustuotteita kehittyvistä maista, jotka eivät saa tukea ja markkinoita niille. Tärkeää olisi se, että vastuuvalikunta ei äänestäisi pois sitten äh, niitä asioita, jotka on annettu esille muiden valiokuntien lausunnoissa. Mehän yritimme ottaa kantaa myöskin TTIP-valiokuntaan kun väittelysasemassa me sen miten mukaan muiden valiokuntien esittämät kommentit asiasta, niin minä toivonkin, että tällä tavoin me voisimme saada aikaan hyvän mietinnön ulkoasevalikunnassa YKsta. Kiitos. Thank you. Uh, thank you. Kiitoksia paljon. Haluaisin nyt todeta. Niin, kiitoksia tästä kertomuksesta. Nyt annan puheenvuoron Rodriguez Pinedolle. Olkaa hyvä. No, <laughs> perdón, <laughs> <laughs> eh, presidente. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä onkin vaikea keskittyä ainoastaan kansainväliseen kauppaan, koska YK ja kansainvälinen, niin kansainvälisessä kaupassahan yleensä ajatellaan monia näkökohtia. Meidän perspektiivimme kuitenkin rajoittuu siihen, Kyseessä on hyvin merkittävä asiakirja, koska inhimillistä hän ei voida ymmärtää, ellei kansainvälisen kauppan kautta osallistuta sen kehittämiseen. On hyvin tärkeää ajatella, mistä, millä käydään kauppaa ja missä olosuhteissa kauppaa käydään ja kuinka voidaan kaupan avalla torjua köyhyyttä ja kurjuutta – jota maailmassa on kyllä riittämiin. Haluaisin todella tästä lausunnosta nyt kiittää ja tuoda esille kolme näkökohtaa, jotka ovat tässä lausunnossa mukana, mutta niistä mielestäni kannattaisi vielä enemmänkin puhua. Ensinnäkin on tärkeää korostaa sitä, että ponnisteltaisiin, ponnisteltaisiin voimakkaammin YK ja kaikkien jäsenvaltion Euroopan parlamentin taholta kansainvälisen kaupan osalta niin, että vastustettaisiin ihmisoikeusrikkomuksia, joita tietyt kauppakäytännöt kannustavat. Meidän ei pidä todella unohtaa työtä, jota tässä valiokunnassa Euroopan parlamentissa on tehty osit, koskien konfliktimineraaleja ja, ja sellaisten että tavaroiden kauppaa, joita voidaan käyttää rankaisumenetelmiin ja myös huumeet ja aseet tähän kuuluvat. On tärkeää korostaa sosiaalista polkumyyntiä ja kunnollisen työn strategiaa. Sehän hyväksyttiinkin jo ilossa YK ja meidän roolimme ja meidän äänemme YK, Euroopan parlamenttina, Euroopan unionina pitäisi olla sellainen, että tätä kyseistä strategiaa edistettäisiin ja vahvistettaisiin. Edelleen on tärkeää muistaa yritysten rooli ja yhteiskuntavastuu. Haluaisin erikseen mainita tämän yritysten roolin kansainvälisessä kaupassa tästä näkökulmasta. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että on tärkeää torjua veronkiertoa, mutta myös toimia veroparatiiseja vastaan. YKlla on tässä oma roolinsa, mutta myös kaikilla Euroopan unionin toimielimillä on tässä rooli, joten Tokihan on muistettava, että veroparatiiseja on olemassa, koska hallitukset ne hyväksyvät ja puolustavat niitä. Lopuksi haluaisin henkilökohtaisesti kiittää tätä mainintaa, maininnasta koskien tasa-arvoa. Ja olen hyvin pahoillani siitä, että äsken kun äänestimme, niin täällä oli oikeasta, oikeasta puolueet, jotka eivät hyväksyneet tarkistusta, jonka olimme tehneet, jonka tarkoituksena oli lisätä ponnisteluja jotka liittyvät näkökohtaan kansainvälisessä kaupassa. Kiitos. Uh, thank you very much. I turn... Kiitos oikein paljon. Valiokunnan jäseniltä kysyisin, onko muita, jotka haluavat vielä käyttää puheenvuoron. Jos ei ole, katsoisin komission puolen. Haluaako komissio kommentoida tällä hetkellä? Jos ei ole tarvetta, niin kääntyisin esittelijän puoleen. Ska, sinun on puheenvuoro. For your comments, I'm looking forward to... Kiitoksia ja kiitoksia kollegoiden kommenteista. Odotan nyt tarkistuksia, ne joilla varmaan voidaan tätä lausuntoa vielä parantaa. Meidän on tietenkin pidettävä kiinni siitä, että pysytään Intan puitteissa. Tämähän on Afeettiin mietintö ja me teemme lausunnon siihen, mutta täällä on kyllä paljon asioita, jotka täällä on mainittukin ja jotka voidaan ottaa meidän käsittelymme Kaupalla voi olla myönteinen rooli kehityksessä, jos se pelataan oikein. Kyllä meillä varmastikin on tässä mahdollisuuksia tehdä työtä. Kiitoksia. Kiitos. Esittelijälle, varjoesittelijälle kaikista puheenvuoroista myös määräaikatarkistusten jättämiselle torstaina 3. 3. syyskuuta kello 18. Äänestys valiokunnassa suunnitelmien mukaan syyskuun 21. päivä järjestettävässä kokouksessa. Ja tiedoksenne voin kertoa aikataulusta 3. syyskuuta siis ja 20. 21. syyskuuta. Tähän päätimme tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kohta kahdeksan on viimeinen kohta ihmisoikeudet EUn ja Vietnamin välisissä neuvotteluissa. Meidän pitäisi keskustella tästä suullisesta kysymyksestä ihmisoikeudet EUn ja Vietnamin välisissä neuvotteluissa tämän päivän kokouksen aluksi. Mainitsinkin komission julkilausuman aikaisemmin tässä kuussa periaatteista on päästy nyt sopuun EUn ja Vietnamin kesken vapakauppasopimuksesta. Hyvä uutinen. Lisäksi muistanette, että valiokunta lähti aikaisemmin huhtikuussa vankan ryhmän sinne matkalle ja meillä oli monia tärkeitä kokouksia vastapuolten kanssa Vietnamissa. Ja tässä yhteydessä uskoakseni tämä suullinen kysymys on vallan oikea-aikainen. Annan nyt edustaja Sakelle mahdollisuuden puhalle nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että olen oikein iloinen saavutetusta edistyksestä. Neuvottelut Vietnamin ja EUn välillä on nyt saatu päätökseen. Tämä on tärkeää. Ja tästä syystä tämä suullinen kysymys on myös nyt oikea-aikainen. Kansalaisyhteiskunnassa on ollut paljon ääntä tästä ja Vietnamissakin on otettu esille kysymys, joka koskee ihmisoikeuksia Vietnamissa – kun ajatellaan menneitä kokemuksia kauppasopimuksen osalta, niin, niin kau, ihmisten eh, tilannetta voidaan kaupan kautta parantaa ja kun tietenkin kaupan on vain yksi EUn ulkopolitiikan välineistään, mutta minusta meidän on otettava tosissamme huolet, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Erityisesti ilmaisun vapaus on tässä esillä suullisessa kysymyksessä pyritään menemään pidemmälle kuin mitä komissio on tehnyt ihmisoikeusongelmien osalta. Siellä on tiettyä ehdollisuutta ja valvontaa sopimuksen täytäntöpanon aikana. Tätä edellytetään. Me emme voi sallia sitä, että ihmisoikeuskysymykset jäisivät näiden kauppaneuvottelujen varjoon. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Nyt käännyn kollegoiden puoleen. EPP, SJD. Edustaja Maska, olkaa hyvä. Siis ole Niin haluaisin vain lisätä sen, että me tietenkin olemme arvostaneet ja kommentoineetkin tätä työtä, joka johtaa sopimukseen Vietnamin kanssa. Mutta ottaen huomioon se, että kun solmitaan kauppasopimus, niin se on juuri se hetki, jolloin voidaan toimia niin, että saadaan näkyville EUn voimat tietyissä näkökohdissa, jotka meille ovat hyvin tärkeitä. Täällä on esitetty jo useita kysymyksiä ja pyyntöjä, mutta haluaisin niihin lisätä vielä sen, että olisi tiedettävä millä tavalla nyt, kun kauppaneuvottelut ovat päättyneet, kuinka nyt aiotaan, aiotaan edetä vaikutusten arvioiden osalta – en niin, että tarkastellaan paitsi taloustilannetta, sopimuksen vaikutusta sille, vaan, ja myös, vaan myös sitä, että kuinka kauppasopimuksen kautta voitaisiin lyhyellä aikavälillä parantaa tilannetta laajemmin, niin kuin toivomme väestön keskuudessa. On myös monia arvoja, joista mielestämme ei voida neuvotella, ja ne joihin liittyvät työntekijöiden vähimmäisoikeuksiin. Se on yksi kaikkein arkaluontoisimmista kysymyksistä tälle maalle, josta nyt puhumme. Minun mielestäni meidän olisi käytettävä mahdollisuus hyväksi ja löydettävä kaikki toimintatavat, joita vain on olemassa, niin että voisimme vielä vahvistaa valvontaa ja täsmentää tätä valvonnistoimintaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon kuoryhmän nimissä. Ei anteeksi, minulla oli ongelma tässä listassa. SR-ryhmän Emma kaikki. Anteeksi. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, puhun tänään kollegani Vietnamin pysyvän valmistelijan Saadelin nimissä. Hän pahoitteli sitä, että hän ei voi olla täällä paikalla tänään. Pysyvänä esittelijänä olen hyvin iloinen siitä, että EU ja Vietnam ovat päässeet periaatteessa sopuun vapaakauppasopimuksesta kahden ja puolen vuoden kivaiden neuvotteluiden jälkeen. Tämä on ensimmäinen tämän tyyppinen sopimus, joka EUlla olisi näiden maiden kanssa, ja se osoittaa, miten tärkeää on luoda näitä sopimuksia, että saadaan aikaan kasvua. Tällä poistetaan lähes kaikki tullitariffit ja luodaan uusia mahdollisuuksia päästä markkinoille palveluinvestointimarkkinoilla. Kollegani Saakelle kommentoisin, että näin luodaan linkki, joka luo kaiken kaikkiaan puitteet yhteistyöllemme Vietnamin kanssa. Ihmisoikeudet ovat keskeinen kysymys EUn kauppasuhteessa Vietnamiin. Olemme kuitenkin esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että näiden aiheiden on oltava esillä myös sen jälkeen, kun neuvottelut on saatu päätöksen ja kaiken kaikkiaan, kun lopullinen hyväksyntä tehdään. Tuemme valvontaa ja tukea, jotta kauppakumppaneille EUn puolelta voidaan antaa. Kolmas kysymys, ihmisoikeuskysymykset ja ehdollisuus. Tässä pitäisi olla vähän varovaisempi, kun ajatellaan kaupan vapauttamista ja ihmisoikeuksia ja niiden välistä suhdetta. Tämä on hyvin monimutkainen asia, emmekä usko, että ehdollisuus on kaupan este. Toisaalta olemme sitä mieltä, että kauppa ja ihmisoikeuksien edistäminen voivat toimia käsi kädessä. Ainakin sitä kautta, että kauppa luo kasvua, hyvinvointia ja vähemmän köyhyyttä. Tämä on tärkeää, että voidaan edistää yleisesti ottaen ihmisoikeuksia. Lisäksi avoimuuskysymys. Tärkeää on, että nähdään tavoitteet ihmisoikeuksien osalta. Tämä helppo helpottaa sitä, että puututaan konkreettisiin ongelmiin, kun niitä syntyy. Mielellämme kuulisimme komission vastauksia. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt Gue. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustan täällä kollegaani Eleonora Forensa, joka valitettavasti ei päässyt nyt paikalle. Tuemme täysin tätä suullista kysymystä Olemme olleet hyvin yllättyneitä siitä, kuinka komissio ja Vietnamin, Vietnam ovat päässeet sopimukseen, joka periaatteessa koskee kauppaa. Olemme hämmästyneitä useista syistä johtuen. Ensinnäkin tämä sopimus on tehty ilman minkäänlaista ihmisoikeus vaikutusten arviointia YK-suositusten mukaisesti. Meidän tietojemme mukaan nämä tarpeelliset eh, ihmisoikeuslausekkeet eivät ole mukana vaan meillä on tämä hampaaton kestävän kehityksen luku, eikä mitään kunnollista tekstiä siitä, kuinka molemmat osapuolet pitävät kiinni omista ihmisoikeusvelvoitteistaan, saman kuin takeet ja nämä valvontamekanismit eh, tässä vapaakauppasopimuksessa. Näin ollen kritisoimme eh, eh, kritisoimme tätä myös siksi, että tasa-arvokysymykset on ohitettu. Euroopan parlamentti on tehnyt suosituksia oikeusasiamiehelle koskien tätä asiaa. Tässä on selkeästi rikottu perussopimuksia. artikla 21 perustamissopimuksessa suullisessa kysymyksessä pitäisi, se pitäisi johtaa keskustelun täysistunnossa ja siihen, kuinka kuinka nämä ihmisoikeudet ja vapaa kauppa-asiat olisi hoidettava. Kyseessä on vakavat ihmisoikeusrikkomukset. Tässä ei ole minkäänlaisia vaikutusten arviointia koskien ihmisoikeuksia, sosiaalioikeuksia, työntekijöiden oikeuksia. Eikä tässä sopimuksessa tarjota tehokkaita välineitä. Mitä sitten tähän kysymykseen tulee, haluaisin ehdottaa, ettei keskitytä ainoastaan ihmisoikeustakeisiin, vaan myös siihen, kuinka voidaan varmistaa se, että sosiaaliset ja työntekijöiden oikeudet, joihin vapakauppasopimukset vaikuttavat syvällisesti, että ne myös suojataan, niistä pidetään kiinni ja niitä seurataan. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Vihreiden nimissä kollega Keller, olkaa hyvä. Um, kiitoksia, kiitoksia myös esittelee tästä erittäin hyvästä kysymyksestä. Olemme yhtä mieltä tästä lähestymistavasta. Mielestämme suunta on aivan oikea ja se on esitetty erittäin sopivaan aikaan. Ainoa lisäys, niin tietenkin tämä ehdollisuus on asia, joka pitäisi ottaa mukaan, mutta sen lisäksi haluaisimme lisätä vielä asian, joka liittyy ihmisoikeus vaikutusten arviointiin koskien Vietnamin vapaakauppasopimusta, kuten kollega täällä sanoi, se puuttuu e- sitä pyydettiin jo viime vuonna päätöslauselmassa Euroopan parlamentissa. Todellakin tällaista arvioinnit pitäisi tehdä vapaakaupaisi sopimusneuvotteluissa myös ihmis, myös oikeusasiamies on tästä puhunut, on aika vaikeaa nähdä, kuinka, kuinka perussopimuksen artikla 21 voisi, voisi tässä olla kunnioitettu. Todella haluaisimme, että tämä otettaisiin mukaan. Sitten YK asiantuntijat ovat tehneet kiinnostavia tutkimuksia, jotka koskivat sitä, kuinka kauppa ja investoinnit ja niitä koskevat sopimukset, kuinka ne vaikuttavat ihmisoikeuksiin ja kuinka tilannetta voidaan arvioida. Sitä koskee suosituksia, joita, jotka komission olisi otettava huomioon, kun se laatii tulevaa eh, vapaankauppasopimusstrategiaa. Kollegat ovat täällä puhuneet poliittisista päätelmistä. Minusta on aika vaikea päästä mihinkä tällaiseen, kun emme tunne näitä sisältöjä. Ehkä komissio voisi vielä tarkemmin kertoa meille, millaiset ähm, päätelmät sisällöltään ovat ja mitä sieltä vielä puuttuu. Parlamentissa meillä on vähän huonojakin kokemuksia siitä, että tarvitaan vain joitakin teknisiä äh, järjestelyjä, eivätkä ne ole ollenkaan poliittisia, ja sitten loppujen lopuksi ne ovatkin varsin poliittisia. On siis tärkeää, että parlamentti on täysin mukana koko prosessin ajan. Pohdin sitä, että onkohan tämä poliittinen päätelmä sellainen, että Euroopan parlamentilla pitäisi olla nyt sitten pääsy kaik, kaik, tähän konsolidoituun tekstiin. Tähän liittyy myös äh, tämä äh, investoija ja ratkaisutuomioistuimen äh, jos sanotaan, että täällä on poliittinen sopimus kaikesta, paitsi ihan pikkujutuista, mutta kuitenkaan tästä asiasta ei ole sopimusta, eikä siellä ole mikään pikkujuttu. No, mutta tämä nyt ei kai liity tähän teidän suulliseen kysymykseen, joka on nyt hyvä. Kaiken kaikkiaan tämä poliittisia päätelmiä koskeva asia on herättänyt kysymyksiä. Much, uh... Kiitos oikein paljon. EFDD, ENF, ilmeisesti ei, mutta kaksi kollegaa vielä. Mä löydän ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt vain vahvistaa tätä kollegalesian viestiä koskien ihmisoikeuksia. On hyvä, että juuri aikaisemmin keskustelimme tästä valiokunnan lausunnosta ulkoasioiden osalta ja ihmisoikeuksien osalta ja kuinka kaupalla voidaan vahvistaa ihmisoikeuksia. Tässähän kyse myös on Vietnamista ja se, tämä kysymys tulee esille sitten joka kerta, kun meillä tulee näitä uusia uusia kauppasopimuksia. SNDllä on tietenkin tärkeää tämä kauppa ja ihmis, ihmiselämän halveksinta. Meillä on usein tällaisia tilanteita, joissa ihmisoikeuksia on todella poljettu. Emmekä me voi tällaisia tilanteita hyväksyä. Sen sijaan, että puhuttaisiin ehdollisuudesta, olisi parempi, että komissiota pyydettäisiin pohtimaan valituksia, seurantamenetelmiä koskien ihmisoikeusrikkomuksia. Sen sijaan, että meillä olisi tällaisia vuoropuheluvälineitä tai yhteistyövälineitä, jotka eivät ole millään tavalla sitovia ihmisoikeuksien alalla, olisi parempi, että ryhtyisimme tekemään työtä vakaiden välineiden kanssa, joiden kautta voitaisiin tehdä valituksia ja seurantaa, ja niiden olisi oltava sitovia. Olemme käyttäneet paljon energiaa koskien investointiriitojen ratkaisua kauppasopimuksissamme. Jos yhtä paljon energiaa käytettäisiin ihmisoikeusriitojen ratkaisemiseen, niin ehkä saataisiin aikaan jotakin hyvinkin luovaa ja tehokasta. Kiitoksia. Uh, thank you very much and next. Kiitos oikein paljon. Kiitos, darling. Kiitos. Puhun ihan lyhyesti. Mielestäni tämä on erittäin hyvin muotoiltu kysymys, mutta olisi todella harmi, jos ei mainittaisi erikseen EUn oikeusasiamiehen kantaa, koska hän ei ole ainoastaan kritisoinut, vaan sanottu, että komissio on hoitanut tämän asian huonosti. Tässä siis todella on kritisoitu komissiota ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin osalta, ja se pitäisi sisällyttää suulliseen kysymykseen, koska muuten tuntuu siltä, että emme halua vahvistaa oikeusasiamiehen sanomaa ja näin painostaa komissiota enemmän. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten kääntyisin nyt komission puolen. Trade-pääosasta edustaa Helena König. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin vielä korostaa tätä viestiä, jonka olemme jo monen kertaan välittäneetkin, nimittäin sitä, kuinka tärkeitä ihmisoikeudet ovat myös kauppapolitiikassa ja erityisesti se, että me käytämme kanken tyyppistä EU-politiikkaa, jonka kautta vahvistetaan tätä viestiä, jonka mukaan todella ihmisoikeudet ovat tärkeitä myös kauppapolitiikassa. Pyrimme toimimaan johdonmukaisesti ja käyttämään kaikkia käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Ihmisoikeudet ovat olleet pitkään keskiössä keskiössä neuvottelussa Vietnamin osalta sekä poliittisella puolella että myös näissä vapaakauppaneuvotteluissa ja kauppakysymyksissä yleiset ihmisoikeudet, erityisesti tietyt niistä liittyvät kauppapolitiikkaan. Kuten komission jäsen Malmström on usean kertaan todennut, meidän politiikkamme on sitoutumispolitiikkaa ja haluamme sellaista mieluummin kuin politiikkaa, joka perustuu ainoastaan ehdollisuudelle. Vapakauppasopimuksesta sinänsä meillä on hyvin kunnianhimoinen kestävän kehityksen luku, vahvempi kuin missään muussa. Ja tämä luku kattaa useita työtä koskevia asioita, ympäristöön liittyviä seikkoja, ja tässä on oikeudellisesti sitova linkki vapaakauppasopimuksen ja kumppanuussopimuksen välillä. Sitähän on jo Vietnamin kanssa sovittu. Nämä on siis että Tämän lisäksi meillä on rakenne, jonka kautta toteutetaan tätä kauppa- ja kestävää kehitystä koskeva lukea, jossa mukaan otetaan kansallisyhteiskunnan järjestöitä molemmilta puolelta näin, tätä asiaa on koskee kokouksia, joista on pöytäkirjaa ja pyrimme todella varmistamaan sen, että nämä kokoukset ovat hyvin avoimia. Pöytäkirjat siis julkaistaan. Sitten tästä suullista kysymyksestä sinänsä komissio on tietenkin valmis vastaamaan ja toimittamaan lisää yksityiskohtia sitten, kun kysymys tulee täysistuntoon. Tähän, tätä ennen olette varmaankin panneet merkille, että me olemme jo lähettäneet muistion koskien kauppasopimuksen sisältöä ja olemme toimittaneet Intavaliokunnalle tietoja. Nyt kun teksti alkaa olla valmiimpi, me vielä, me vielä hiomme äh, tätä laillisuusosaa, mutta kun teksti on valmis, niin äh, se tietenkin lähetetään Intavaliokuntaan. valiokuntaan ja kunhan olemme saaneet vielä kesken olevat asiat, niin teksti on sitten myös verkossa saatavilla. Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnista sitten me olemme käyneet useita keskusteluja jo tästä aiheesta. Kuten tiedätte, yksi syy sille, miksi me emme ole päättäneet eh, toteuttaa erityistä ihmisoikeusvaikutusten arviointia johtuu siitä, että komissio on sitä mieltä, että tämä on laajempaa politiikkaa. Vuoden 2012 jälkeen tehdyissä vaikutusten arvioinnissa on kaikissa ollut mukana ihmisoikeusluku. Vietnamin vapaakauppaan vaikutusten arvioinnit tehtiin kuitenkin tätä ennen, ja se on yksi syy, miksi päätettiin, että toista ei nyt sitten enää tehdä. Sitten vielä yksi asia koskien oikeusasiamiehen kysymystä. Komissio on antanut vastauksen asioihin, jotka oikeusasiamies otti esille. Ja mikäli oikeusasiamies pyytää. Kirjeessä annetut tiedot voidaan julkaista. Thank you very much and I... Kiitos. Ja nyt palaankin sitten Marike Schaakin puoleen. Thank you for... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille, jotka ovat puhuneet. Minusta tämä suullinen kysymysvaraankaan ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, joita vielä on on tarjota käydä vielä keskustelua näistä neuvotteluista ja tulevasta sopimuksesta. Euroopan parlamentilla tietysti on tehtävänä sitten aikanaan katsoa, mitä se pitää sisällään. Me olemme hiukan nyt tietysti korostaneet hiukan liikaakin ehkä omaa kykyämme, kun olemme todenneet, että kaikkiin ongelmiin viettämissä voitaisiin tarttua ehdollisuuksilla – tai niiden kautta, mutta olen kuitenkin iloinen siitä, että vasemmalta oikealle on laajaa tukea sille, että näitä kysymyksiä käsitellään joka päivä. Ei ole tällaista yksimielisyyttä kauppavaliokunnassa. Ja siksi muutama yksityiskohta siitä, miten pitäisi edetä. Meidän pitää päivittää esitettyä tekstiä niin, että se vastaa todellisuutta tai tätä pääsopimuksen osalta osapuolten välillä ja niin sitten poliisiosapuolet voivat esittää tarkistuksia, jotka ovat sellaisia esittäneet. Pyytäisi kuitenkin, että ryhmät esittäisivät näitä niin, että olisi tekninen kokous, jossa voitaisiin katsoa sitten, miltä tämän suunnisen kysymyksen tulisi todella näyttää. Olen varma, että on paljon tilaisuuksia keskustella ihmisoikeuksien laajasta kirjosta. Jotkut teistä puhuivat työehdoista ja muista sosiaalisista oikeuksista – mitä tulee sitten komitean, joita ECRT, jotka liittyvät kauppaan ihmisoikeuksiin, joka kuivat käsikädessä näin todellakin olen, olin täysin yhtä mieltä. Tästä olen myös sitä mieltä, että hyvä, tämä pitkän tähtäyksen äh, asioihin sitoutuminen on tärkeää. Ja toivon, että voimme edetä tältä kannalta ja että saamme tekstin, joka kaikkia tyydyttää, niin että voimme käydä keskustelun komission kanssa lähitulevaisuudessa. Uh, Kiitos oikein paljon. Äänestyssyyllisestä kysymyksestä 21.–22. syyskuuta Inta kokouksissa. Kiitos. Näin käsiteltiin kohta kahdeksan, kohta yhdeksän muut asiat. Jos muita asioita ei ole, niin lyhyesti muut asiat haluaisin toivottaa kollegoille, jäsenille, avustajille, kaikille sihteeristössä oikein hedelmällistä syksyä. Ja kohta 10 seuraavat kokoukset 21. syyskuuta kello 15 ja 22. päivä syyskuuta kello 9 aamulla. Kiitos oikein paljon, kokous on päättynyt. I ah, was wondering,